Eccoci qua. Allora. Buongiorno, madame. Buongiorno. Allora, la seduta è aperta. No niin, täysistunto on avattu ja e- esityslistan mukaisesti meillä on suullinen kysymys